So, meine Damen und Herren. Hyvät ja herrat, arvon kollegat. Jatkamme istuntoa äänestyksellä, mutta ennen tätä minulla on vielä ilmoitusasia. EPP-ryhmä on esittänyt minulle pyynnön Estevan González Ponsin nimittämisestä Ekon valiokuntaan. Hän korvaa Carlos Iturein. Vastustaako joku tätä? Ei näytä vastustavan, joten nimitys on vahvistettu. Hyvät naiset ja herrat, nyt äänestämme komission työohjelmaan 2016 valmistelusta EPPn, SDn, ALDE,